monia yliopistoja enemmän kuin aiemmin. Ja niin sanotut vanhemmat, vanhat jäsenvaltiot, ne, nekin ovat tehneet mukautuksia. Ihmiset tekevät yhteistyötä kielirajoista huolimatta. Muutama huomio. Tämä on erittäin moderni, ei, niin, ei mitenkään vanhentunut ohjelma. Miljardi euroa, joka nyt on annettu, miltei miljardi euroa, joka nyt on annettu alueiden välisiin innovatiivisiin hankkeisiin. Nämä ovat o hankkeita, joita voidaan toteuttaa raja-alueilla, muillakin alueilla. Täten saadaan aikaan pystyn monia hankkeita muuten ei saatu toteutettua. Esimerkiksi uutta printtausteknologiaa ja nopeita sovelluksia. Juuri komission uusi ajatus, juuri tämä uusi ajatus on saatu mukaan alueellisen yhteistyön tavoitteiden joukkoon. Tämä on erittäin hyvä hanke teemme mitään vanhanaikaista politiikkaa, vaan nämä ovat asioita, jotka ovat tarpeisia tänä päivänä ja tulevina päivinä ja tulevalla seitsemänvuotisella ohjelmakaudella. Bravo! Very exciting, but time is over. Teidän puheenne on hyvin jännittävä, mutta aika on päättynyt. Nyt sitten SND-ryhmästä edustaja Bresso. Kiitos puhemies kolmannesta kerrasta. Minäkin, kuten monet, jotka puhuivat, tulen raja-alueelta ja meille kaikille Interreg on ollut erittäin tärkeä väline yhteistyötä varten eri alueiden välillä. Tämä on sen yksi sen suurista eurooppalaisista lisäarvoista. Euroopan unioni on näinä vuosina myös kiitos Interregin ollut eh, kasvun ja rauhan väline ja eh, Tuhannet yhteisöt ovat tehneet yhteistyötä eri hankkeiden puitteissa. Monet hankkeet ovat eh, radikaalisti parantaneet kansalaisten elämää. Ja me olemme myös kehittäneet välineitä, kuten eurooppalainen alueellinen kehitysryhmä, joka on mahdollistanut vielä paremman toiminnan. Nyt me voimme olla ylpeitä siitä, että myös vaikeina aikoina olemme onnistuneet ja toivomme, että tämä vahvistetaan takaamaan yli 11 miljardia euroa seuraavan mandaatin hankkeille eh, nostaen huomattavasti komission määrärahaehdotusta. Tämä on suuri eh, ja hyvä tulos, joka toivottavasti voidaan vahvistaa. Kiitoksia puhemies puhemies. Kiitos Mercedes kovasti, että pidit kiinni puheajasta. Ja seuraavaksi eh, edustaja Van Miltenburg Aldesta. Kiitos puhemies. Rajat ylittävä yhteistyö on yksi kaikkein näkyvimpiä eurooppalaisen yhteistyön muotoja, näkyvimpiä sellaisia. Vuosikymmeniä on edistetty tällaista yhteistyötä ihmisten hyväksi, jotka tekevät työtä raja-alueilla. Infrastruktuureja on kehitetty rajoitettavalla tavalla, jotta yhteydet ovat parempia. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti nyt laajentaa rahoitusta tai laajentaa rajoitettua yhteistyötä, antaisi lisää rahoitusta. Raha on todellakin tarpeen tulevaisuudessa. Täytyy voida luottaa siihen, että tukea saadaan. Alueiden välinen innovatiivinen investointityö täten edistyy. Miltei miljardi euroa on käytössä innovatiivisiin investoihin, investointeihin ja erilaisiin eri Euroopan maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan tasolla voidaan yhdistää voimaa, jotta kehitetään uusia palveluita, infrastruktuureja ja uusia tuotteiden kehittäjätuoden markkinoille niin, että alueet eivät sitten ne tarvitse enää tukea, joka tulee Euroopan tasolta, vaan pääsevät omille jaloilleen. Tämä on merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, jota tällä luodaan Euroopan tasolla. Investoit innovaatioihin tulevat varmistamaan sen, että Eurooppa voi paremmin kilpailla maailmanlaajuisesti esimerkiksi Yhdysvaltojen Kiinan kanssa. Enemmän yhteistyötä ja kohesiota Euroopassa saadaan aikaan ja myöskin Eurooppa eurooppalaista hyvinvointia parannetaan. Toivon mukaan hyvin nopeasti pääsemme neuvotteluvaiheeseen neuvoston kanssa tästä uudesta asetuksesta. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että uusi Interreg-ohjelma 2021 voi käynnistyä. Siten Euroopan raja-alueilla voidaan tehdä vielä enemmän rajoitettavaa yhteistyötä kuin aiemmin. Kiitos oikein paljon. En näe edustaja Ropeeta täällä salissa, joten annan puheenvuoron edustaja Zellerille. Ähm, Frau Kommissarin. Hyvä komissiojäsen, on hyvä, että ähm, tämä mietintö saa keskustelun, koska se on ansainnut sen, vaikka äh, tässä nyt kohta on äh, puolen, yö Alun perin kuitenkin eh, mietintö piti vain esitellä lyhyesti täysistunnossa. Ei ole kuitenkaan montaakaan eurooppalaista eh, toimintasaraa, joka näin eh, edistäisi Eurooppa-ajatusta ja sisäistä kohesiota kuin eurooppalainen alueellinen yhteistyö. Vaikka valtioiden rajoista on tullut hyvin ähm, ähm, kevyitä, niin on vielä erilaisia hallinnollisia rakenteita, jotka vaikeuttavat rajat ylittävää yhteistyötä äh, raja-alueilla. Tässä Interreg-hankkeet voivat auttaa siinä, että usein heikommilla alueilla kansalaiset rajat ylittävästi voivat ongelmia ratkaista ja toteuttaa hankkeita. Rajat ylittävä yhteistyön äh, tukemi, se varten tämä ehdotus luo pohjan. Siinä on varmistettava, että yhteistyömahdollisuuksia ei pienennetä, vaan laajennetaan, että määrärahoja ei leikata, ne pitää vähintäänkin ylläpitää ja byrokratia, jota on syntynyt viime vuosina, sitä on nyt purettava. Ja yksi suuri edistysaskel on se, että alueellinen yhteistyö ei enää rajoitu pelkästään unionin jäsenvaltioihin, vaan se yhdistetään kehitysyhteistyöhön ja naapuruuspolitiikkaan. Esittelijämme Pascal Arimon on parantanut komission ehdotusta huomattavasti. Meidän pitäisi antaa hänelle suuri enemmistö ja tukea tätä suurella enemmistöllä. Pyydän anteeksi, mutta uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia ja siksi meidän pitäisi antaa sille vähän aikaa. Kiitos oikein paljon olen samaa mieltä kanssanne, mutta minut on kuitenkin pantu tänne tänään varmistamaan, että ihmiset pitävät kiinni puheajoistaan. Edustaja Hetman. Kiitos oikein paljon. Hyvä puhemies. Interreg-yhteistyö rajat ylittävästi, niin tässä saatetaan eurooppalaiset yhteen. Tämä on todellakin Euroopan tarkoitus ja siksi on niin hienoa, että sen arvo on saanut tunnustusta ja se saa näin oman erisen asetuksensa. Nämä esitetyt ratkaisut, yksinkertaistaminen, eh, yksinkertaisemmat kulut, eh, kiinteät eh, summat ja selkeämpi tilanne edunsaajille ja parempi valvonta. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että Interregin hyödyistä tulee vielä näkyvimpiä. Rajat ylittävä yhteistyö, sen tärkeys on vihdoin saatu budjettiin mukaan. Toivon, että Interreg-ohjelmaa voidaan käyttää niin, että käytetään kaikki sen mahdollisuudet ja minä voin yhtyä 85 prosentin tasoon äh, kattona yhteisrahoitukselle. Olen myös huolestunut tästä muutoksesta N plus kolmesta N plus kahteen. Tämä voi olla haitallista. Rahoitusta voidaan menettää, koska ei tule tarpeeksi rahaa, anteeksi, aikaa käyttää nämä rahat. Ja nyt ehkä puhuin muutaman sekunnin, sekunnin vähemmän kuin mitä olisin voinut. Ja voin myös yhtyä edustajat Sellerin jälkeen sanoihin. Aivan oikeassa. Te säästitte meiltä muutaman sekunnin ja olen samaa mieltä herra Zellerin kanssa – nyt meillä on parlamentin varapuhemies, edustaja Valkarsel, siis teillä puheenvuoro. Señor presidente. Kiitos puhemies. Vaikka näinä aikoina puhutaan paljon seinistä ja itsekkyydestä, mutta on kuitenkin selvää, että kansalaisten hyvinvointi on astettava keskiöön ja edistystä on aikaan saatava Portolissa ja Espanjassa on näin tehty. Vuonna 2009 jälkeen on tehty yhteistyötä molempien maiden alueiden välillä ja Galisiassa Alenteisussa, Algarvessa ja Castilla-Leonissa on elintaso näin parantunut. Nyt meillä on Interreg-ohjelma, jolla pystytään poistamaan tämä raja kokonaan niin, että hyötyä on sekä espanjalaisille että portugalaisille. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pystytään hallinnoimaan yhdessä rajojen yli, varsinkin jos aluerahastoja ehkä leikataan tulevissa monivuotisessa rahoituskehyksessä, mutta kohesiopolitiikkaa on kuitenkin parannettava ja edistettävä sillä parantaa ihmisten elintasoa Interregin kaltaisilla ohjelmilla nyt kun populismi nousee, on tärkeää lisätä rahoitusta sairaalle, kouluille ja teille. Pitää vähentää esteitä yhteiselolle. Tämä on unionin tavoite. Meidän pitää edistää yhdessä elämistä ja tehokkuutta ja sellaisia julkisia palveluita, jotka ovat kansalaisen tarpeiden mukaisia, pitää lisätä eurooppalaista mm, tekemistä myös interiä. Kiitoksia. Nyt siirrymme puhujiin puhujalistan ulkopuolelta. Kiitos siitä, että nyt vaan ne ovat pyytäneet puheenvuoroja, jotka eivät ole aikaisemmissa eh, puhuneet. Edustaja Buda, eh, kiitoksia puhemies. Alueeseen yhteistyöllä on erittäin tärkeä eh, rooli kohesiopolitiikassa ja se on erittäin tärkeä elementti alueiden kehittymisessä mielessä eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on saavuttanut huomattavia tuloksia, kun on pantu täytäntöön rakennerahastoilla eh, investoituja hankkeita. Eh, siksipä jäsenvaltion täytyy näille yhtymille annetta, antaa merkittävä hallinnollinen rooli ja eh, rohkaistava paikallisia alueviranomaisia, että että äh, perustettaisiin tällaisia yhtymiä, joilla on juridinen äh, henkilöys ja pystyvät hallinnoimaan äh, määrärahoja. Haluaisin korostaa sitä, että äh, on äh, erittäin tärkeää, että tällainen ryhmä äh, määrittelee sellaisia kehitys, aluekehityksen tavoitteita, joilla on alueiden yhteinen etu edessään. Tässä mielessä toivotan tervetulleeksi tiettyjen romanialaisten pormestarien aloitteen Lännen allianssi, jossa halutaan edistää eurooppalaisen määrärahojen ähm, hyödyntämistä ja byrokratian purkamista. Kiitoksia. Edustaja Mato, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tehtyyn työhön komission alkuperäisehdotuksessa oli erilaisia ongelmia ja me olemme onnistuneet niitä tarkistuksia neuvotteluin muuttamaan. Erityisesti olemme korostaneet merialan, merialueyhteistyön merkitystä ja olemme lisänneet Interreg-määrärahoja melkein 11 miljardiin ja olemme myöskin nostaneet yhteisrahoitustasoa 80 prosenttiin ja ennakkorahoitusta niin, että ja paikallisviranomaisella on tarpeeksi likviditeettiä rahoittaa äh, hankkeet. Toivon, että kaikki kollegat muut ottaisivat nykyiset absurdit säännöt ja äänestäisivät kahden tarkistuksemme puolesta. Nämä tarkistukset, jotka liittyvät 21-27 rahoituspuitteisiin, näemme todellakin, kuka haluaa muuttaa tätä Eurooppaa ja kuka ei. Kiitos. Kiitos oikein paljon, että piditte niin hyvin kiinni puheajasta. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia puhemies. arvata, arvon parlamentin jäsenet ja erityiskiitokset esittele. Kuuntelin huolella käytyä keskustelua. Voisin vakuuttaa teille, että komission nimessä voin todeta, että Euroopan alueellinen yhteistyö tulee pysymään kohesiopolitiikan tärkeänä osana ja eurooppalaisen politiikan tärkeässä keskiössä yksinkertaisesti sanottuna. Erityisesti kiittäisin teidän osoittamastanne tuesta sille, että alueiden väliset innovatiiviset investoinnit saavat nyt oman osuutensa ohjelmasta. Nämä tulevat olemaan erittäin haluttuja määrärahat tätä varten. Arvojen sen, että hyvää työtä on toistaiseksi tehty. Tänä päivänä olen varmistaa, että voimme jatkaa tätä työtä yksinkertaistetummassa yksinkertaisemmassa ja tehokkaammassa kehyksessä ja toivon mukaan Euroopan parlamentti on vahvana kumppanina tässä työssä. Kiitos tekemästäni työstä. Toivon ja olen luottavainen sen suhteen, että Romanian puheenjohtajakaudella neuvosto tulee tekemään oman osuutensa ja viemään, tulee viemään eteenpäin Interreg-ehdotusta niin, että se saadaan hyväksyttyä 2019 ennen seuraavan ohjelmakauden alkua. Olen varma, että kaikki tiedätte, kuinka tärkeää tämä olisi. Kiitos paljon myöskin siitä, että viivyitte täällä haman loppuun saakka. Toivotan teille oikein hyvää illan tai yön jatkoa. Kiitos teille, hyvä komission jäsen, siitä, että olitte täällä tänään ja että kärsivällisesti jaksoitte keskustelun loppuun asti. Ja nyt viimeinen puheenvuoro on esittelijä Arimonilla. Kiitoksia puhemies, että saan vielä kaksi minuuttia käyttää tästä äh, parlamentin päivästä. Nämä kaksi äh, viimeistä minuuttia mahdollistivat minulle sen, että voin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Kaik- haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka neuvotteluissa ja varjoesittelijöiden kokouksissa aktiivisesti äh, työstivät tätä tekstiä niin, että saimme sitä näin järkevän. Kiitos komissiolle, joka on aktiivisesti tukenut tätä prosessia, aina kulkenut rinnallamme ja haluaisin yhdistää tämän pyyntöön, että motivoisimme Romanian puheenjohtajavaltiota niin, että pian laatisivat yleisön lähestymistapansa niin, että yhteisen kantansa niin, että saisimme tämän neuvoteltua, ettei uuden parlamentin tarvitse käsitellä tätä enää. Tämän tekstin pitäisi olla selvä, uutta tukikautta varten ja että virastoilla ja kaikilla toimijoilla paikan päällä on teksti, johon ne voivat valmistautua niin pian kuin mahdollista niin, että hankkeet voidaan erittäin nopeasti panna täytäntöön paikan päällä. Kiitoksia oikein paljon hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että tulevaisuudessakin Interreg säilyy. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Tähän päättyy keskustelu. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava istunto on huomenna keskiviikkona 16. tammikuuta kello 8.30-12.30 ja kello 15 keskiyöhön. Ja pöytäkirjat on julkaistu ja ne löytyvät Euroopan parlamentin nettisivulta ennen kuin päätän. Haluan kiittää vielä komission jäsen.